havaittavissa hiukan jännitystä täällä salissa. Meillä on suora yhteys Kairoon. Siellä avainhenkilöt kertovat meille tilanteesta paikan päällä ja meillä on täällä studiossakin niin sanotusti myös vieras Täällä on kaksi yhteispuheenjohtajaa ulkoasiain valiokunnasta ja alivaliokunnasta. Herra Tejera on täällä mukana. Mario David on kutsuttu tänne eteen myös, joten olkaa hyvä. Yes. Uh, Mr. Noor, do, do you hear me? Kuuletteko te minua, herra Noor? I, I must say I'm very, very pleased. Kyllä, olen erittäin tyytyväinen, kun näin teidät nyt. Eh, tapasin teidät hyvin eri tilanteessa muutama kuukausi sitten. Just one second, we, we get all... Ihan pieni hetki, niin jatketaan. Rovera onkin täällä. David, en tiedä, onko hän johtanut paikalle. Hän on tulossa ilmeisesti. No niin, tulkauksesta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 niin täällä kokoussalissa Euroopan parlamentin tiloissa olemme nyt melko lailla lähtövalmiita. Herra Provera, ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja on tässä vieressäni ja herra David Masurek, valtuuskunnan puheenjohtaja. Ja suurella innolla nyt haluaisimme kuulla teiltä tilanteesta hetki sen jälkeen, kun vallankumous äh, saatiin menestykästi hoidettua Taariksen aukiolla. Ja tässä on siis meillä yhteys Kairon mukaan Erperiarki. Tai hän ei olekaan Kairossa, vaan hän on täällä Brysselissä kanssamme. Ja sitten aima Nuur studiossa. Onko täällä studiossa vielä joku muu? Nämä kaksi puhujaa, herra Provera ja David. En tiedä, haluaisitteko johdannuksi sanoa jotain ja sitten eh, vieraamme saavat puheenvuoron. So. Eli siis yhteispuheenjohtaja saat käyttää puheenvuoron sitten keskustelun yhteydessä. Niinpä tässä vaiheessa mutta Pekki Jartti saisi 6-7 minuutin puheenvuoron. hän toimii Kairo-instituutin puheenjohtajana ja hän on myöskin täytäntöpanevan äh, puheenjohtaja Euro-välimeriverkostossa, äh, eli varsin arvostettu äh, vieraamme täällä. Jardi, olkaa hyvä, voitte käyttää ensimmäisen puheenvuoron 6-7 minuuttia. Kiitoksia oikein kovasti tästä kutsusta. Minä haluaisin aivan aluksi kommentoida. Eh, kunnioitan teidän eh, työtänne täällä parlamentissa ihmisoikeuksien puolustajana ja minun mielestäni nyt on historiallinen hetki e- Egyptin historiassa. Egyptiläiset itsekin haluavat rakentaa uutta demokraattista yhteiskuntaa maassa hyvin pitkän eh, ennen näkemättömän muutoksen jälkeen. Se on muuttanut karttaa täysin annan päivitystä tilanteesta ensiksi ja sen jälkeen puhun vielä ihmisoikeusjärjestöistä Egyptissä nyt siirtymävaiheessa pääjohtopäätökset tai ajatukset, joita haluaisin välittää parlamentille, on se, että huolimatta kaikista myönteisistä eh, askelista, joita on otettu, eh, jotta saataisiin demokraattinen valta Egyptiin, poliittinen, eh, poliittisesta ilmapiiristä puuttuu edelleenkin luottamusta. Meidän pitää hyväksyä uusia toimenpiteitä, jotta saamme aikaan kestävän, moniarvoisen, demokraattisen yhteiskunnan. Eh, tällä hetkellä eh, perustuslaillinen eh, valiokunta niin, julisti tietyn paketin, johon liittyy perustuslain uudistuksia ja siinä rajoitetaan presidentin valtaa ja asetetaan tietyt standardit, jotta on parlamenttivaalit, jotka ovat vapaat ja mm, tasa-arvoiset vallankumouksen alusta lähtien ihmiset ovat vaatineet uutta perustuslakia Egyptiin ja se muuttaa tämän vallan valtiosta parlamentaariseksi demokratiaksi. Yksi suosituksista joita eh, on esitetty, eh, että meillä olisi uusi presidentinvaalikomitea. Eh, tämä komitea on sellainen, että siinä on perustuslaki tuomioistuimen puheenjohtajana, puheenjohtaja johtajana. Tässä herää tiettyjä epäilyjä kuitenkin vaaliprosessista. On kuitenkin tärkeää, että meillä on valvontaa, vaalivalvontaa, ja se on hyvä askel eteenpäin. Ja näin saamme myös tarkkailua EU-sta ja YK-sta. Lainsäädäntöä vaalien suhteen on muutettu, mutta siitä ei ole vielä lisätietoa. Ja ihmiset ovat protestoineet eh, sellaisia Mubarakin aikaisia ministereitä vastaan, jotka ovat edelleen eh, kabinetissa. Eh, nyt tiedotusministeriö on mm, puistettu, mutta uusista vaiheista ei ole tietoa. Ja mm, Mubarakin hallinnon korruptoituneet voimat on vaadittu pois. Nyt on järjestetty lakkoja sekä yksityis- että julkisektorilla eh, koskien nimenomaan työoloja. Sisäministeriö vapautti eh, vankeja äskettäin, mutta eh, edelleenkin on vankeja ja ihmisoikeusryhmät ovat vaatimassa vapautuksia. Ei ole vielä selkeää kuvaa siitä, paljonko ihmisiä on pidätettynä ja mikä on syy. Nyt valta on käytetty viime perjantaina varsinkin on poistettu lakkoilijoita ja mielenosoittajia ja he olivat siellä, jotta saataisiin kumottua nykyinen pääministeri. Ne, jotka ovat vastuussa, heitä ei ole asetettu vielä vastuuseen. Nyt on pyritty saamaan väliaikaishallintoa äh, pystyyn, mutta äh, tässä ei kyseessä vielä ole välttämättä demokraattinen äh, väline. Hyvin laaja kansalaisyhteiskunnan edustus olisi tulossa tilalle ja nyt halutaan aktiivisesti osallistua tuleviin vaaleihin. On tärkeää, että saadaan äh, täytettyä tyhjiö, joka vallitsee turvallisuusalalla Egyptissä. Ja äh, viittaan tässä muistioon, jonka ihmisoikeusjärjestöt ovat äh, julkaiseet äskettäin Egyptin vallankumouksen jälkeen, ja se on nyt jaettu täällä jäsenille. Tämä muistio Siinä esitetään tiettyjä näkökohtia. ensimmäinen niistä on siirtymävaihe ja toinen on väliaikaishallinto ja kolmas liittyy sitten Mubarakin hallinnon perintöön. Siirtymä, kuuden kuukauden siirtymävaihe ei riitä siihen, että saadaan nämä kunnolliset vaalit aikaan parlamentin ja hallituksen osalta. Me haluamme mm, varmistua siitä, että tuleva parlamentti, tuleva presidentti he voivat eh, saada aikaan eh, uudistusprosessit. Eh, kansalaisyhteiskunta ja poliittiset toimijat ovat sitä mieltä, että tarvitaan vuoden siirtymävaihe, jotta avoimesti voitaisiin osallistua uudistuksiin. Myös väliaikaishallinto ja väliaikaishallitus ja väliaikaisperustuslaki on tarpeen, jotta saadaan aikaan mm, myös luottamusta kansan parissa yhteinen sotilasjohtajuus on tarpeen myös, jotta saataisiin aikaan selkeä vallanjako siviili- ja sotilasvallan kesken. Myös uusi perustuslaki on tarpeen tarvitaan uudistuksia, jotta osallistua voivat myös eri puolueet ja medialainsäädäntö, AY-lainsäädäntö tarvitaan eh, ja näihin uudistuksia. Eh, ja ei nyt ei ole vielä selvyyttä siitä, tuleeko tällain puitteissa vaaleja järjestetyksi. Tärkeätä on myös turvallisuusalan uudistus. Hallitus ei halua esittää suunnitelmaa turvallisuussektorille ja se on kuitenkin hyvin tärkeää, jotta saadaan luottamusta Egyptissä, kun rakennetaan uudestaan turvallisuuspalvelut saadaan puuttua siihen, myös korruption pitäisi puuttua ja tarvitaan myös tilivelvollisuus säädökset ajatellen avoimuutta. Myös ihmisoikeusrikkomuksia pitää pystyä 25. ensimmäistä jälkeen tehtyjä rikkomuksia pitää pystyä tutkimaan. Ja aivan lyhyesti suositus parlamentille Eh, väliaikaishallinto ja väliaikaisneuvosto, niin niitä pitäisi eh, tukea. Euroopan parlamentti, Euroopan komissio. Pyydämme, että eh, ne seuraavat läheltä siirtymä vaihetta, jotta myös kansalaisyhteiskunta pääsee osallistumaan ja varmistutaan siitä, että sitoumukset täytetään ja me saamme aikaan kestävän ja terveen siirtymävaiheen. Kiitos. Mistä Kiitos, Marcel Varsin vahvan viestintiltä saimme, eli kansalaisyhteiskunnan näitä on kuultava tässäkin vaiheessa ja tähän tulee yhtyä myös EU. Ja nyt sitten yhteytemme Kairoon. Rama Nur te voitte kertoa näkemyksistänne varsinkin eh, ihmisoikeuksien eh, osalta ja demokraattisten siirtymien osalta. Herra Nuudenhan me tunnemme varsin hyvin. Hän oli ehdokkaana presidentinvaaleissa, mutta hän oli myöskin poliittisena vankina jonkin aikaa ja meidän alivaliokuntamme tätä kautta on ollut hänen yhteydessä. No niin, herra Nuur, nyt kysyisin teiltä hieman näkemyksiä tilanteeseen. Olkaa hyvä. يعني أولا وفي البداية أود أن أشكر niin, aivan aluksi minä haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja ihmisoikeuksien alivaliokuntaa, joka aina on tahtonut eh, tukea meitä ja myös on aina ollut valmis kuulemaan käsityksiämme asiasta ja tilanteesta Egyptissä ja saa näin ollen sitten muutakin tietoa Egyptistä kuin aikaisemmin, aikaisemman hallinnon tiedot. Ja minä kiitän valiokuntaa ja kokonaisparlamenttia siitä, että minun vapauttamiseeni olette vaikuttaneet neljän vuoden vankeuden jälkeen ja kiitän suoraan, todella sydämellisesti kaikkia tästä. Me, me mehän tiedämme, että nykytilanteen kehityksestä on varauksellisiakin kommentteja esitetty juuri tästä väliaikaishallinnosta ja koko siirtymävaiheesta. Minäkin pelkään ja minäkin suhtaudun tähän varauksellisesti koko sotilaallinen järjestelmä, joka pyrkii saamaan vallan käsiinsä. Meitä pelottaa, me olemme siviilejä ja me odotamme kaikin voimin sitä, että siviilihallinto saisi

päästä jaloilleen maassamme. Kuitenkin muutamia, muutamia huomioita. Tässä puolen vuoden ajan, siirtymävaiheen ajan, nyt tämä hallinto on voimassa ja meidän mielestämme tämä kuusi kuukautta on kuitenkin aivan liian lyhyt aika ja se tarkoittaa juuri sitä, että meitä pelottaa entistä enemmän ja me epäilemme tätä järjestelmää entistä enemmän, koska puoli vuotta on niin hirvittävän lyhyt aika eikä aivan varmasti riitä siihen, että työtä, te, työ tehtäisiin pitäisi, toteutettaisiin varsin kunnia, kunniallisesti ja kunnolla ja näin pelkoja siitä, että valta ajautuu muihin käsiin tai ja armeija sitten pitää näitä tie, tietoja, tätä valtaa kädessä, käsissään. Tässä täytyisi nyt sitten muslimiveljesten ja kaikkien muiden kumppanien kanssa käydä keskustelua hyvin johdonmukaisen hankkeen aikaansaamiseksi. Joka tapauksessa me tahtoisimme heittää sellaista viestiä, että tämä siirtymäaika on hyödyllinen ja tietysti se on tarpeen, mutta me tarvitsisimme vähintään puolitoista vuotta voidaksemme vahvasti nyt viedä tämän siirtymävaiheen loppuunsa ja voidaksemme sitten ottaa huomioon kaikki sen, kaiken sen poliittisen voiman, joka on syrj, sysätty syrjään ja joka on asetettu yhteiskunnan reunalle. Näin haluaisimme todella saada ne kaikki mukaan, kaikki kumppanit mukaan, kaikki, kaikki myös ne, jotka ovat olleet kiellettyjä, kaikki ne tahot, jotka ovat olleet kiellettyjä kiellettyjä ja myös ihan kadunmiesten mielipiteen haluaisimme myös kuulla. Ja näin armeijan korkein neuvosto Egyptissä on esittänyt tiedonantonsa, hyvinkin myönteisiä tiedonantoja, osa siitä on tietysti kielteisiä ja osa suorastaan vaarallisiakin, mutta kuten jo tässä kolleganikin on huomauttanut, että me tahtoisimme saada aikaan uuden perustuslain ja olen varma siitä, että armeijan korkeimman neuvoston täytyisi tahtoa ja sieltä täytyisi osoittaa tahtoa ja luoda sellainen valiokunta, joka tähtää tuon perustuslain muutokseen, jotta asiat saataisiin muutettua to- todellakin. Me olemme nyt 30 vuotta eläneet Egyptissä tätä ö, Mubarakin aikaa ja tämä kuusi kuukautta ilman pitempää siirtymävaihetta ei kukaan siihen kyllä oikeasti usko edes. No, tämä, tämä hätätila tietysti sen pitäisi oikeasti toteutua ja hallituksen täytyisi antaa meille entistä enemmän aikaa, jotta me voimme ottaa yhteyttä kaikkiin osallisiin ja ryhmiin järkevien ehdotusten muotoilemiseksi. Nyt me tällä erää vaalien jälkeen, jotka siis tahtoisimme järjestää tässä tulevien kuukausien aikana, niin toivomme, että saisimme aikaiseksi äh, valittua varapuheenjohtajan, joka sitten voisi hoitaa näitä johtajan tehtäviä niin kuin muissakin kansanvalloissa on tapahtunut aikaisemmin. Ja sitten todellakin nyt äh, leikata siteet tuohon 30 vuoden aikakauteen, joka meitä Mubarakin aikana hallitessa äh, vallitsi. Ja me tahdomme sellaisia lakeja, joiden pohjalta voidaan luoda uusia puolueita laillisin perustein. Ja näin sitten tuo El Rad-puolue esimerkiksi, sehän on ollut hyvinkin syrjässä ja siirrettynä unohduksiin. Sillä on ollut taloudellisia ongelmia, koska sille ei, siltä ei annettu mitään budjettivaroja ja, ja näin siltä käytännössä katkaistiin kaikki taloudelliset hanat ja näin myös sitten se täytyy, oppositiopuolet pitäisi saada mukaan toimintaan ja välttää se, että armeija estää tämän. Me haluaisimme siis vähintään puolitoista vuotta voidaksemme näitä asioita nyt järkevästi hoitaa ja voidaksemme löytää jotain järkeviä ratkaisuja näihin kysymyksiin ja saadaksemme kaikki mahdolliset kumppanit tähän. Kaikki ne, jotka haluavat osallistua siirtymävaiheeseen kansanvallan aikaansaamiseksi Egyptissä. Ja kyllä, koska nyt tässä on nopeasta, väkivaltaisesta, täysin odottamattomasta muutoksesta yhtäkkiä nyt kyse, meidän valtiossamme ja meidän siitä syystä täytyy nyt jättää aikaa tämän nopean muutoksen ymmärtämiseksi ja vastausten löytämiseksi. Emme me nyt voi yhtäkkiä tässä vaan kiiruhtaa suin päin meidän, minä haluaisin vielä huomauttaa, että minä tähtään muutokseen ja muutos varmasti tulee. Ei tästä ole mitään epäilystäkään eikä siihen liity mitään ongelmia, mutta minä vielä kerran haluaisin huomauttaa, että kaikki se tieto ja kaikki ne kuvat, mitä on annettu Egyptin tilanteesta aikaisemman hallituksen kannalta ovat olleet täysin päin mäntyä, aivan väärää tietoa on väitetty ja nyt on sanottava, puhuttava asioista oikein ja kaikki fundamentalismin ja, ja ääriöliikkeiden nousun pelko, niin se oli oikeastaan täysin liioiteltua. Ja nyt tämä, tämä Äh, tässä pikemminkin juuri tuo, nuo paineet ja yhteiskunnan sisäiset jännitteet luovat näitä e, e, ääriliikkeitä. Me haluamme sen takia nyt kunnioitettavia edustajia, jotka edustavat suurinta osaa, siis enemmistöä kansasta. Näin me tahdomme toimia ja me, minä, minä tosiaan kiitän sekä parlamenttia että ihmisoikeusasioiden aliovaliokuntaa kiinnostuksesta e, Egyptin nykytilannetta kohtaan ja huomauttaisin, että tilanne on varsin monimutkainen ja hyvin monisyinen, mutta mutta me haluamme olla vastaamassa näihin kysymyksiin ja ratkaista tämän ongelman. Thank you very much, Mr. Nur. Kiitokset, herra Nur. Voin vakuuttaa teidät siitä, että koko parlamentti on tässä tukenanne ja siksi nyt täällä AFET-valiokunta, me olemme sen alivaliokunta ja myöskin Masrek-valtuuskunta. Ja nyt antaisin eh, yhteispuheenjohtajille puheenvuoron. Ja hyvät kollegat, Ehdottaisin seuraavaa. Puheenvuoroissamme rajoittuisimme kahteen minuuttiin, koska muutoin emme saa enää lisätietoa vierailtamme. Rovera, ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Haluaisin omalta osaltani kiittää näistä puheenvuoroista. Kiittää avetvaliokunnan nimissä. Saimme näin tilanteen tilanteen, eh, kuvan, kuvan tilanteesta ja siitä, miten se saattaa kehittyä Egyptissä edelleen. Mehän olemme eh, kaikki toivoneet, että tilanne kehittyisi hyvään suuntaan ja varsin yllättävän melkoisen tuloksen päädyttiinkin. Tietysti haasteita on ja hankaluuksia on ja nyt kysymys kuuluukin, miten auttaa Egyptiä sen tiellä kohti demokratiaa. Ja tässä yhteydessä esittäisin kysymyksen puhujille, erityisesti aivan nuurille tämä kysymykseni menee. Kysyisin, miten näkisitte Länsi-Euroopan kansainvälisen foorumin valmiudet valmiudet auttaa Egyptin kansaa. Kun mietitään mahdollista tukea, niin vaihtoehto voisi olla kaksi. Yksi olisi eh, tästä nykyisellä, toinen on sitten pyrkiä tukemaan parempaa demokraattista kehitystä. Toinen mahdollisuus olisi nähdä eh, tuki eh, sellaisena, että viranomaiset Egyptissä eivät siihen myönteisesti suhtaudu että jollain lailla sillä puututtaisiin Egyptin asioihin. Kiitokset varapuheenjohtaja Provera ja sitten Masrek-valtuuskunnan puheenjohtaja Mario David, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kollega Tebra Nur. Nur puhuisin teille. Minä haluaisin kysyä yhden käytännön kysymyksen ja yhden poliittisen kysymyksen. Käytännön kysymys. Ymmärrän täysin, kun te pyydätte pidempää aikaa, jotta saatte aikaan useampia puolueita vaaleja varten. Toivottavasti näin tapahtuu, mutta eh, halu, niin miten voimme luottaa näihin rekistereihin ja eh, vaalisääntöihin, joita nyt tällä hetkellä on. Onko eh, tulossa mitään eh, väestönlaskentaa ennen vaaleja? Ja mikä on teidän kantanne ajatellen kansainvälisiä vaalitarkkailijoita tulevissa vaaleissa? Ja toinen seikka sitten Reutersin viesti puolessa välissä helmikuuta Siinä viitattiin äh, haastatteluun, jonka annoitte äh, Libanonin televisiolle. Ja siinä äh, te halusitte, että neuvotellaan uudestaan rauhansopimus Israelin kanssa. Voitteko täsmentää tätä asiaa, koska ymmärsimme sotilasjohtajilta, että rauhansopimus Israelin kanssa jäisi voimaan ja haluaisin tietää myös, mitä teillä oli mielessänne, kun mietitte eh, tai eh, mainitsitte tämän, mikä on eh, Arabiliiton rauhanaloitteen rooli teidän mielestänne ja sitten tämä, että pitäisi järjestää kansanäänestys Israelin rauhansopimuksesta ja mikä teidän kantanne on tähän? David. Kiitokset, David. Tässä on sitten puhuja, luettelo seuraavanlainen. Ja sen jälkeen sitten kollegat saavat käyttää puheenvuoronsa. Ja jos joku ei vielä ole puheenvuoroa tähän mennessä pyytänyt, niin nyt mahdollisuus vielä olisi olemassa. Monissa Urquiza, Carmen Romero Lopez, Salafranca, Lunacek, Tanok, Deva, Van Oden. Ja jos joku vielä haluaa puheenvuoron käyttää, niin nyt puheenvuoroa kannattaa pyytää. Kela. Ja muniste Urkiisa, nyt olkaa hyvä ja kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Niin me nyt todellakin äh, saamme nähdä poliittisen järjestelmän muuttuvan arabimaailmassa. maailmassa tässä tosiaan voidaan puhua suorastaan vallankumouksesta ja tätä ei olisi uskonut aikaisemmin. Tähän ei kuitenkaan ole tarvittu ulkomaiden vaikutusta tai osallistumista eikä myöskään mitään tällaista islamistista vaikutusta. Ja minä onnittelen siitä, että näin on pystytty toteuttamaan asiaa tällä tavalla. Mutta joka tapauksessa kyse on siis kansalaisvallankumouksesta ja siitä sitten syntyy seuraava ongelma tulevaisuuden politiikasta, eli millä tavalla uutta johtajuutta voidaan saada aikaiseksi niissä poliittisissa yksiköissä, näissä valtioissa, niistä, niin nämä poliittiset puolethan ovat, oppositionhan on ollut suurin piirtein 30 vuotta täysin ulkopuolella kaikessa, kaikesta mahdollisesta ja on ollut hyvin vaikea päästä poliittiseen elämään mukaan ja sitten on vielä tämä muslimiveljestönkin rooli käsittelemättä. Ja näin täytyy miettiä, miten kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisyhteiskunnan järjestäminen poliittiseksi vuoropuhelijaksi voi sitten onnistua ja erityisesti miten tämä hoituu armeijan korkeimman neuvoston avulla ja minkälaista institutionaalista kenttää voidaan kehittää. Kiitos. Thank you, Mrs. Munisti. Kiitokset. Ja sitten puheenvuoron saa Rova Romero Lopes, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja, kiitos myös ähm, Egyptiin Aiman Nuurille tästä kaikesta hänen välittämästään tiedosta, ihmisoikeusasioista myös. Me minä haluaisin myös esittää muutaman kysymyksen tältä, tästä tilanteesta, missä teidän valtionne nyt juuri on. Se kiinnostaa meitä kovasti, koska tämä on hyvin vaikea, kysymys, vaikea tilanne ja vaikea kysymys. Nyt vielä eh, tuo armeijan valta ei ole mihinkään kadonnut ja hallitus miten hallitus voi tuota siirtymävaihetta hoitaa eteenpäin, koska se ei välttämättä ole vielä legitiimin, koska sitä, ei ole sitä hallitusta ei ole siis vielä neuvoteltu, eikä se ole vielä minkään perustuslain hedelmä, joka vastaisi kansan toiveisiin ja kansan tahtoon. Eli tällä vielä, tällä erää tällä hallituksella ei vielä ole minkäänlaista legitiimisyyttä. No vielä varmasti nopeasti saadaan aikaiseksi myös vaalit ja perustuslakiakin jo muokataan mutta nyt vaikuttaisi kuitenkin siltä, että pitäisi miettiä mahdollisuutta neuvotella sekä armeijan että yhteiskunnan voimien kanssa siirtymävaiheen myöntämiseksi, vapaiden vaalien järjestämiseksi, perusoikeuksien takaamiseksi ja perustuslain luomiseksi siihen suuntaan, jota Egyptin kansa todellakin tahtoo, koska jos tämä, koska tämä hallitus kerran ei vielä ole legitiimi, niin miten se voi sitten suoraan saada tukensa näille neuvotteluille? kun tulevaisuudessa kuitenkin tahrotaisiin olla demokraattisia. Ja tähän tarvitaan tällainen riittävä aika ja millään millään nopea, mitenkään nopeasti tätä ei voida miten asioita järjestää. Espanjassahan meni kolme vuotta e, diktatorin kuoleman jälkeen. Vasta 78 saatiin aikaiseksi perustuslaki. Eli tässä nyt täytyy koittaa turvallisuutta takaa ja sitten myös muistaa, mikä on tämän hallituksen legitimisyys. Thank you, Mrs. Romero. Kiitokset, Rova Romero Lopez. Ja sitten herra Sara Frank, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin minä haluaisin esittää kysymyksen niin kuin Rova Romerokin sanoi, eikö tämän siirtymävaiheen aikana nyt merkittävintä olisi taata tietty vakaus valtiossa, mutta myös tietysti saada aikaiseksi laaja kansallinen yhteisymmärrys ja konsensus. Mehän olemme Tunisissa käsitelleet näitä asioita myöskin, mutta joka tapauksessa pyrkiä luomaan jonkinlainen vakaus siitä, että tämä koko hanke etenee et, selkeästi eteenpäin ajassa ja vältettäisiin kaikenlaista kaaosta ja jotta kansa ei sitten ryhtyisi mm, no, minkäänlaisiin ylireagointeihin. Ja minä tahtoisinkin nyt nähdä, kysyä Aiman Nurilta, miten tulevaisuuden näette ja miten tämä, tuleva, miten tämä hallitus on, onko siis kyse tällaisesta kansanvaltaisesta kansanedustuslaitoksesta vai ja järjestetäänkö presidentinvaalit vai siis parlamenttivaalit ja sitten sitten presidentinvaalien jälkeen järjestettäisiin muut vaalit. Eli miten tämä etenee ja millä tavalla teidän mielestänne nyt Euroopan unioni voisi teitä auttaa? Aston on ollut Kairossa ja esittänyt siellä näkemyksiään ja esittänyt ajatuksen siitä, että Egyptin kansalaisten nimenomaan täytyy tulevaisuudestaan päättää. Ja jos Euroopan unioni voi sitten omaa tukeaan antaa ja omia näitä siirtymävaiheita, vaiheiden kokemuksia, mahdollisuuksiaan esitellä ja sen avulla auttaa, niin me, me Unni tietysti toimii tässä ja lähettää taloudellista tukea e, Euroopan investointipankin kautta Egyptiin. Ja näin varmasti täytyy sitten myös miettiä tällaisia kauppahelpotuksia kevytkin suuntaan. Mutta minun kysymykseni juuri liittyykin tähän poliittiseen puoleen, eli miten me voimme siirtymäkauden aikana teitä parhaiten auttaa? Thank you very much. Kiitokset herra Sala. Ranka, sitten olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kumpaakin puhujaa näistä alustuksista ja haluaisin onnitella teitä ja kaikkia niitä, jotka taistelivat rauhanomaisesti Egyptissä vallankumouksessa. Ihmiset, jotka saivat tämän vallankumouksen aikaan, haluan kiittää meidän kaikkien puolesta. Minulla on useita kysymyksiä. Ensinnäkin miten te omassa järjestössänne ja näissä liikkeissä, joita nyt muotoutuu, miten te varmistatte sen, että naiset, jotka taistelivat miesten rinnalla prosessissa, ovat olennainen osa prosessia, muutosprosessia, koska usein olemme nähneet aikaisemmin, että naiset osallistuvat taisteluun, mutta myöhemmin jäävät sivuraiteille olen kuullut, että perustuslakikomiteassa ei ole yhtään naista. Voitteko tämän tiedon vahvistaa vielä vai voitteko kertoa, että yritättekö muuttaa asiantilaa? Kuulin myös eh, politologilta, joka asuu niin Saksassa nyt eh, egyptiläinen, että siellä eh, on mahdollista rahoittaa kansalaisjärjestöjä ainoastaan hallituksen kautta, joten minä kysyisin, että mitä odotatte Euroopan unionilta, jos ajatellaan rahallista tukia, tukea kansalaisjärjestöille, miten se toimii, jos tällaiset lait ovat olemassa. Jos kaiken pitää mennä hallituksen kautta, niin siinähän on ongelma. Miten Voitteko kertoa, miten tätä asiaa voitaisiin hoitaa, mitä odotatte meiltä? Herra Nooram, sanoitte, että mm, pitäisi olla puolitoista vuotta siirtymävaiheeseen. Se kuulostaa pitkältä. Ymmärtän, ymmärrän näkökohtanne, että pitää muodostaa näitä puolueita ja eri tahoja. Ehkä voitte selittää uudestaan, minkä tähden nimenomaan puolitoista vuotta. Kiitos. Point out that we have... Kiitos. Tällä kokouksessa on kaksi puhujaa. Kiitti varmasti kommentoi näitä esitettyjä kysymyksiä. Nyt sitten tänään, olkaa hyvä. Kiitos. Ja haluaisin lämpimästi omalta osaltani onnitella tähän astisesta menestyksestä. Toivottavasti polku demokratia kohden jatkuu. Maria David tässä totesi, että Camp Davidin rauhansopimuksen uuden avaaminen, tämä varmasti aiheuttaisi epävakautta alueelle ja Hamas saattaisi puuttua asioihin. Israeli, Israelissa pelätään tällaisia kommentteja. Ja nythän eh, vuoden 1979 jälkeen eh, Iranin sota-alukset pääsivät Suetsin kanavalle ensimmäistä kertaa, eli Israel todellakin pelkää oman turvallisuutensa puolesta. Ja tärkeää olisikin taata EUn tuki hallituksellenne ja maallenne, jotta rauha Israelin kanssa jatkossakin säilyy. Kuusi kuukautta on mielestäni liian lyhyt aika. Paradei esitti yhtä vuotta, ehkä puolitoista, mutta enemmän aikaa kuitenkin tarvitaan, jotta saadaan tämä demokraattinen tyhjiö täyttymään ettei se täytyy näiden kahden puolueen tai muslimiveljeskunnan kautta lännessä, EU-ssa, Yhdysvalloissa, en tiedä, jos ajatellaan taisiin sisarpuolueiden perustamista ja niiden tukea maallenne, jotta tällainen pluralistinen demokratia saattaisi mahdollistua, ettei puhuttaisi vain armeijasta ja islamismista. Onko olemassa sellainen vaara, että syntyy tilanne kuin Turkki ennen kuin nyky astui voimaan. Eli että todellista demokratiaa ei ollut mahdollista kuitenkaan harjoittaa. Ja sitten ehkä provokatiivinen kysymys, mutta kuitenkin miksi e, sotavoimat eivät tee enemmän auttaakseen demokraattisia voimia Libyassa, kun siellä nyt e, Gaddafi ja hänen poikansa murhaa kansalaisia. Nythän Egypti voisi näyttää solidaarisuuttaan, eh, kun ymmärretään, kuinka paljon Libyassa kansalaiset joutuvat kärsimään. Deva. Hyvä, ja sitten Deva, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin eh, puuttua siihen, että tähän mennessä tilanne on hoidettu hyvin, vaikka se on hyvin vaikea. Me olemme historiallisessa käännekohdassa, jossa onnistumme, niin näemme, että nousee demokraattisia arabi-muslimivaltioita, jotka edesauttavat koko maailman rauhaa ja vaurautta. Jos tässä mennään pieleen, niin silloin edessämme on tuhon kausi ja paljon kuohuntaa kun me tässä istumme niin paljolti jää meidän äh, nuurin äh, ja kollegojen käsiin. Demokratia tarvitsee toimielimiä ja kansalaisyhteiskuntaa, äh, oikeusvaltioperiaatetta, lehdistöä ja riippumatonta oikeuslaitosta poliittisia puolueita. Ja sitten kun tämä kaikki on saatu kohdalleen, niin silloin tarvitaan vapaita vaaleja. Niinpä, hyvä herra Noor ja kolleganne, teidän pitää perustaa nämä peruspilarit, jotka tukevat demokraattisia rakenteita. Älkää lähtekö liikkeelle liian aikaisin. Me olemme nähneet, että Afganistanissa ja muualla näin on tapahtunut ja silloin mennään ojastallikoon. Käyttäkää riittävästi aikaa. Hyvä. Ähm. Kiitokset. Puheenvuoroon meni vain minuuttia 12 sekuntia. Ja ehdottaisinkin, että Seuraavat äh, puhujat jatkavat tästä. Eli puolitoista minuuttia enintään, vaan odotan seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset herra Nuurille. Teidän roolinne on merkittävä, kun Egypti pyrkii demokratiaa kohti. Muutama kysymys. Tässä osa niistä on sivutukin. Ensinnäkin äh, sisäisestä tilanteesta, kun nyt ajatellaan poliisin huonoa mainetta, varsinkin viime viikoilta, niin kysyisin hieman, mikä on laintäytäntöönpano vallan tilanne, toimiiko normaali poliisi nyt ja olisiko mahdollista hieman kuulla asiat, joka jo tässä esiin nousikin, eli uusien puolueiden syntymisen mahdollisuus ja mahdollisuus todellakin näin ihmisille osallistua demokraattisen toimintaan ennen vaaleja. Ja sitten ulkoiset kysymykset. Mitä Egypti voi nyt tehdä auttaakseen omia kansalaisiaan, jotka pyrkivät pakoon Libyasta – ja mitä teette paineille omilla rajoillanne. Ja sitten kysymys Israelista. Aiotteko todellakin äm, torjua kansainväliset sopimukset mukaan lukien Israelin kanssa solmittu rauhansopimus? Ja jos ä, äh, tälle tielle lähtisitte, tällöin saattaisi syntyä konflikteja Islannin kanssa. En tiedä, tähänkö te silloin valmentaisitte asevoimianne. Tämä ei olisi ehkä hyvä ajatus. Herra Kilani ja puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Minun mielestäni ihmiset, jotka tulevat eh, Keski- ja Itä-Euroopasta, voivat paremmin ymmärtää nämä muutokset, joita tapahtuu Egyptissä ja muissa arabimaissa. Minun mielestäni meidän pitää jakaa nyt vastuuta ajatellen valtatilannetta. Viesti on se, että diktaattoreihin tai auto, au, autokraatteihin ei voi luottaa. Me tarvitsemme demokratiaa, vakautta, joten kysymykseni on, minkälaisia suunnitelmia on, jotta te puututte sosiaalisiin ja taloudellisiin kysymyksiin, työllisyyteen. Tarvitsette uusia työpaikkoja nuorelle sukupolvelle. Ja toinen kysymys liittyy vähemmistöihin, uskonnollisiin vähemmistöihin. Onko minkä näköisiä suunnitelmia eh, eh, taata eh, koptien oikeudet. Heitä on vainottu, surmattu, huolimatta siitä, että heillä on muodollisesti tasa-arvoinen asema. Thank you, Mr. Killam. Kiitokset ja poskut seuraavana. Olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Dank u wel, voorzitter. Uh, dank u wel. Kiitokset puheenjohtaja. Niin minä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka puheenvuoron ovat käyttäneet ja esittäisin seuraavia kysymyksiä. On järjestetty joukko mielenosoituksia. Kansalaiset odottavat kovasti parempaa tulevaisuutta. Miten tämä parempi tulevaisuus nyt voidaan toteuttaa. Vaikuttaa kuitenkin päivän selvältä, että tiettyjä malleja kansalaiset ovat halunneet hylätä, mutta miten voidaan sitten että päästä tähän toivottuun tilanteeseen? Miten naisten edustaminen saadaan mukaan tässä siirtymävaiheessa? Ja miten aiotte siis edetä ja mitä te odotatte tulevalta? Thank you very much, Mrs. Kiitokset ja viimeisenä sitten Ranten, olkaa hyvä. Thank you. Uh omalta osaltani esitän ihailuni työlle, jota teette. Voisitteko mainita kolme seikkaa, eh, jotka haluaisitte EUn toteuttavan nyt? Thank you very much. Kiitos tästä puheenvuorosta. Ja nyt 13 kollegaa on esittänyt varsin hyviä kysymyksiä kaksi asiaa ehkä on kaikkein keskeisintä, eli miten pitää huoli siitä, että kausi on myöskin demokraattinen kansalaisten kannalta katsottuna ja mikä mahdollisuus on nyt saada sitten kansalaiset mukaan tähän poliittiseen prosessiin. Tässä kysyttiin myös naisten roolista ja Euroopan unionin valmiudesta todella tukea ja auttaa ja paljon muutakin esitettiin. Ehdottaisin, että lähdemme liikkeelle herran uurista. No, viitisen minuuttia ja sen jälkeen sitten Jardi saa muutaman minuutin ajan kommentoida omalta osaltaan. Ja Apet valio valiokunta mm, tämän jälkeen sitten jatkaa kokousta eh, ulkoasian eh, neuvoston pohjalta. Silloin ehkä tämä aihe vielä nousee uudelleen esiin, mutta nyt sitten herra Nuur, olkaa hyvä. Niin, minulle nyt esitettiin 13 eh, henkilöitä kysymyksiä ja viidessä minuutissa pitäisi vastata. No, Siis se tarkoittaa 30 sekuntia per kysymys, mutta pyrin nyt kuitenkin vastaamaan näihin, koska tässä oli yhteisiäkin aiheita kysymyksissä. Eli mitä Euroopan unionilta odottelemme? Monta kysymystä esitettiinkin tästä ja Camp Davidistä muun muassa. Tämä kysymys on meille esitetty useaan otteeseen. Me, me, Israelin lehdissä on kuitenkin julkaistu kaikenlaista, mikä ei ole totta vuotta. Ja minä huomauttaisin, että Egypti kyllä tahtoo nyt pysyä näissä kansainvälisissä sitoumuksissaan edelleenkin. Ja ja minä huomauttaisin, että tämä sopimus, joka on tehty 30 vuotta sitten, kuuluu edelleenkin eh, meidän perussopimuksiimme. Ja tietysti siinä puhutaan geopoliittisesta muutoksesta ja muista tällaisista kysymyksistä. Ja tämän sopimuksen säädöksissä on toki sellaisia elementtejä, jotka tähtäävät niihin muutoksiin, joita, jotka nyt on nähty. Ja me uskomme kyllä siihen, että kansalaisyhteiskunta ja kansanvaltainen järjestelmä saadaan aikaiseksi. Me aiomme tähän suuntaan kulkea. Me olemme menossa juuri nyt tämän, näiden uudistusten suuntaan ja kansa, pidämme kuitenkin kiinni kansainvälisistä sitoumuksistamme. No sitten meidän mielestämme tämä vaalilainsäädäntö, ei tämä nykyinen lainsäädäntö kyllä ainakaan käy. Tämä kysymys on varsin polttava. Meidän täytyy pyrkiä luomaan sellainen kansallinen ähm, valiokunta, joka vastaa vaaleista, ja me tarvitsemme uuden vaalilain. Ehdottomasti meillä on kuusi miljoonaa egyptiläistä, joilla ei ole oikeutta nyt tällä erää äh, vielä äh, äänestää ja meillä on myös sotaa, sotilaallista lainsäädäntöä, joka esittää kaikenlaista muuta ja erinäisiä ehtoja myös ehdokkaaksi niin asettamiselle, jotka rajoittavat hyvin paljon ehdokasasettelua eh, aikaisemmin ja vielä edelleenkin, koska sitä ei ole vaihdettu. Ja Nobelin palkinnon voittaja on valitettavasti muu kuin egyptiläinen, Egyptin kansalainen nykyisellään, joten häntä ei siitä syystä voida valita mihinkään. Ja tämä on ongelma, koska egyptiläiset, jotka ovat vaihtaneet kansalaisuuttaan, eivät näin voi osallistua myöskään. Ja tässä nyt sitten kun e- ehdokasasettelu lähtee käyntiin. On tapahtunut kaikenlaista ja minunkin ehdokas, ehdokkaaksi asettumiseni on asetettu kyseenalaiseksi. No tämä puolitoista vuotta tietysti on tärkeä siirtymävaihe. Me tarvitsemme erityisesti aikaa sulattaa tätä uutta kokemusta. Nykyhallitus, kuten sanottiin, ei ole missään tapauksessa legitiimi. Se on tietysti hallitus, se on Mubarakin halli, valitsema joka tapauksessa, ja, mu, ja Mubarakhan ei nyt enää ole sitä poliittisella kentällä ollenkaan mukana. Tämä on siis siirtymäkauden hallitus, se on selvää, mutta me tahtoisimme kuitenkin toisenlaisen hallituksen, tällaisen väliaikaishallituksen, teknisen luotoisen virkamieshallituksen pikemminkin nyt tähän väliin ja sitten presidentin vaalien järjestäminen voisi olla mahdollista vasta siinä vaiheessa. Me kieltäydymme täysin siitä, että järjestämme poliittisia vaaleja juuri nyt tässä muodostelmassa. Sitten perustuslaista sanoisin sen verran, että tilannehan on hyvin hankala ja monimutkainen, mutta me tarvitsemme tällaisen selkeän valiokunnan uuden perustuslain muokkaamiseksi. Siihen pitää sitten saada kaikkia, kaikilta aloilta edustajia ja täytyy peru, nykyperustuslain käsitteitä käydä läpi ja uudistaa paljon tuota nykyistä perustuslakia ja ottaa mitä laajin pohja tämän perustuslain taakse, jotta hallinto ja tämä siirtymävaihe ja muutos toteutuu oikealla tavalla. Niin me todellakin uskomme siihen, että vakaus ja demo on tietysti kansanvallan pohja, mutta mitään ei tietysti voi tehdä ilman kansanvaltaa. Ja tässä yhteydessä tietysti puhummekin erilaisista unionin apumahdollisuuksista sekä poliittisella tasolla että rahoituksellisella tasolla. Kyllä, Egyptit varmasti tarvitsee sekä poliittista että taloudellista tukea. Meillä on yhteiset intressit. Muutos ei tapahdu ihan nyt tästä huomiseen mennessä. Jos me emme onnistu mitään muuttamaan, niin se vaikuttaa tietysti e- e- koko Egyptiin ja koko alueeseen ja koko tienoseen. Ja näin tuo muutos, joka tällä erää on vielä uusi, ei sitä saa pystytä hallitsemaan, niin se sitten luo epätoivoa ja se herättää terrorismia ja sitten tästä terrorismista ja muista tällaisesta liike- liikehdinnästä varmasti aiheutuu seurauksia myös koko muulle alueelle. Eli meidän täytyy miettiä tätä talouskysymystä myös ja vastata talouteen liittyviin kysymyksiin. Ja nyt sitten vastaisin tähän viimeiseen kysymykseen, jonka esitti yksi parlamentin edustaja täältä. Eli mitä, mitä unionilta, unionilta voitaisiin toivoa, eli tätä tällaista kolmen kohdan listaa. Me toivomme, että tässä kannustaisitte egyptiläisiä, rohkaisisitte egyptiläisiä uudistusten tiellä. Näin voitaisiin mennä eteenpäin. Me olemme nyt eläneet yhdessä eh, tällaisessa valtavassa lahjonnan piirissä 30 vuotta, ja näin me tarvitsemme tukea, todellista tukea ja poliittisen puolen tukea myös, ja rahoituksellista taloudellista tukea, taloustukea kaikille järjestöille, esimerkiksi kansalaisjärjestöille ja myös naisten e, etuja ajaville järjestöille. Esimerkin omaisesti tämä nyt mainitsen. Ja me tarvitsemme myös Egyptin poliittisen puol- poliittisen kentän hahmottamiseen apua ja vaalien hallinnoimiseen ja avoimuuden järjestämiseen. Me, meidän täytyy nyt uudet poliittiset puolueetkin uudelleen luoda ja luoda tyhjästä ja, tai kaivaa maanalta. Ja näin ollen me tarvitsemme tällaista selkeää todellista kumppanuutta. Me tarvitsemme oikeaa kumppanuutta ihmisoikeuksien edistämiseksi ja ihmisoikeuksien tunnustamiseksi. Me todellakin tarvitsemme tarvitsemme teidän apuanne varsinkin näissä ihmisoikeuskysymyksissä ja vähemmistöjen suojelukysymyksissä, varsinkin koptien kysymyksessä, sitten sukupuolten välisen tasa-arvon kysymyksissä, naisten ja miesten kysymyksissä juuri nimenomaan naisia on äh, ollut myös tuossa aikaisemmassa parlamentissa myös. Se oli vaan kuitenkin valitettavasti tuollainen nukke parlamentti, mutta valitettavasti naisia ei oikeastaan ollut kuin muutama hassu tuon monen sadan joukossa, mutta egyptiläisillä naisilla on kuitenkin paljon annettavaa ja mahdollisuuksia. Ja sitten tietysti juuri tuo koptivähemmistön kysymys täytyy ottaa huomioon. No minä varmaan olen nyt jo kuluttanut sen kaiken viiden minuutin ajan, joka minulle suotiin. Mutta minä joka tapauksessa toivon, että pikapuoliin voimme nähdä ja voimme sitten puhua näistä asioista pikapuoliin uudelleen yhdessä ja mietin lisää vastauksia näihin kysymyksiin, joita esitettiin. Mr. Noor. And now... Kiitos paljon. Ja sitten kolme minuutin puheenvuoron antaisin Kairo-instituutin johtajalle. Hän, hän äh, alkupuheenvuorossaan nosti esiin tärkeitä kommentteja. Olkaa hyvä. Mitä tulee turvallisuuteen, vakauteen, niin turvallisuuteen puuttaan ihmisillä on korkeat odotukset ja jos odotuksia ei täytetä, niin silloin paineet ovat kovat. Tässä ei pitäisi kiirehtiä. Me olemme odottaneet jo vuodesta 1952. Meidän pitää siis käyttää aikaa ja varmistua siitä, että kaikki osapuolet ovat oikealla paikallaan. Nyt tärkeää on osallistuminen ja osallisuus. Tässä puhun myös naisista ja kristityistä. Valitettavasti perustuslakivaliokunnassa ei ollut ollut yhtään naista. E, ja ihmis- tai naiskysymykset eivät ole tulleet eseen, e, esiin tässä e, siirtymäkaudella. Myös kristityt tässä valtion ja uskonnon suhde esimerkiksi. Näihin asioihin pitää puuttua siirtymäkaudella. Me tarvitsemme osallistuvan ja osallistavan siirtymäkauden tässä ympäristössä epäilen sitä, miten kansalaisyhteiskunta ne valvoo tulevia vaaleja. Jos kansainvälistä tarkkailua ei ole, niin kansalaisyhteiskunnalla pitää olla kunnon pääsy tähän prosessiin. Ja samaan aikaan turvallisuusuudistus. Minä en luota nykyisiin turvallisuusviranomaisiin Egyptissä, että eh, siellä tulee uudistuksia ilman, että turvallisuusvirastoa todella muutetaan perusteellisesti. Me tarvitsemme henkilön, jolla on luottamus julkisesti. Uusi eh, pääministeri, uusi sisäministeri. Kiitokset herra Elvegerti. Ja nyt voin todeta ilolla, että Egiartin ja Norin kanssa – Meillä on tunti aikaa käsitellä Egyptin nykytilannetta, mutta antaisin kuitenkin masjot valtuuskunnan puheenjohtajalle herra Davidille lyhyesti puheenvuoron, koska saimme Libyan suurlähetystöltä varsin dramaattisen uutisen juuri. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Uh, well, uh... Kiitoksia oikein kovasti. Tänne eteen tuli viesti, uh, kirjallinen lausanto Farhat Muhammedilta, joka on täällä paikalla. Hän on uh, Libyan suurlähetystön ensimmäinen sihteeri ja Eh, siinä sanotaan, olen osallistunut tähän kuulemiseen. Libya ei ole kuitenkaan esityslistalla. Haluaisin välittää viestin Libyan kansalta, että he tarvitsevat teidän tukeanne, eli meidän tukeamme. Ja ne, eh, nyt pitäisi puhua vahvasti eh, tämän brutaalin, eh, brutaalia valtaa vastaan. Minä olen täällä libyalaisten äänen puolesta. Eh, puutukaa EU-ssa ja tukekaa Libyan kansaa. So, um, thank you, Mr. Provera. Kiitokset. Kiitos herra David. Kiitos kaikille. Nyt alivaliokunnan kokous päättyy. Ah, yes, um, and, uh... Ja tulkeilla oli myöskin kova työrupeamat, kiitos teillekin. Ja nyt lyhyt tauko. Ja sitten suljetuin ovin ulkoisen valiokunnan kokous. Pyytäisin siis kaikkia muita kuin eh, ulkoasianvaliokunnan jäseniä nyt poistumaan salista.